Der Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Käykääpä paikoillenne. 19. tammikuuta 2012 keskeytettiin eh, istuntojakso on jälleen avattu. 19. tammikuuta 2012 pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat teillä edessänne. Onko teillä mitään huomauttamista pöytäkirjaan? Ei näin näytä olevan, joten se on hyväksytty. Ja sitten puhemiehen ilmoitus kaksi. Jäsentä on ilmoittanut eroavansa Euroopan parlamentista. Ensinnäkin edustaja Diana Wallis, joka ensimmäinen helmikuuta 2012 lähtien lopettaa tehtävänsä. Ja haluaisin kiittää edustaja Wallisia pitkästä, rakentavasta ja hyvästä työstä Euroopan parlamentin hyväksi. Samoin herra Bronsaias de Rossa on ilmoittanut, että toinen helmikuuta lähtien hän lopettaa tehtävänsä Euroopan parlamentissa. Sama koskee kollega Rossaa. Toivon mukaan näen hänet niin, että voin häntä sitten henkilökohtaisesti kiittää. Ja parlamentti ottaa tämän tiedoksi artikla 4 kohdan 1 ja 3 mukaisesti. Ja sitten Herr Ville Itälä hat mir mitgeteilt, Edustaja Ville Itälä on ilmoittanut, että hänet on nimitetty Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi artiklan 4 kohtien 1 ja 4 mukaisesti. Itälä siirtyy sinne vuot, ö, 1. maaliskuuta 2012 lähtien. Ilmoitan sitten, että 25. tammikuuta oikeusasioiden valiokunta omassa kokouksessaan on artiklan 3, kohtien 3.4 mukaisesti ö, ehdottanut seuraavia jäseniä äh, mandaatteihin. Amelia Andersdotter, Kuskieri, Garces Ramon, Garcia Iero Caraballo, McIntyre, Malinov, Nilsson, Vileja, Sadurski, Sedoi Alabart, Trematerra, Weidenholzer, Bratkowski, Koshe, Roata, Stadler, Kukovic, Van der Stoop, Miranda, Omarie, Korea Zamora, Naranjo Escobar ja Zuber. Vastustaako joku näitä ehdotuksia? No, tämän, näiden mandaattien äh, voimassaolo on vahvistettu. Ja EPP-ryhmän ja sosiaalidemokraattisen ryhmän, konservatiivien ryhmän ja GUE-ryhmän äh, ryhmältä olen saanut äh, pyyntöjä, että nimetään jäseniä äh, parlamenttien välisiin valtuuskuntiin sekä valiokuntiin. Tämä luettelo julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä ja mikäli kukaan ei niitä vastusta, niin sitten katsotaan, että nämä nimitykset on hyväksytty. Oikeusasioiden äh, valiokunta on valmistellut seuraavat äh, lausunnot. Asetus 596-2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston tiettyjen äh, asiakirjojen sopeuttaminen, jossa on kysymys äh, valvonnasta ja sen neljännestä osasta. Nyt tulee pitkä luettelo numeroita, komission ja neuvoston asiakirjoja. En lue teille näitä numeroita, te voitte itse käydä katsomassa Seance en Directistä ja sillä tavalla säästätte meiltä kaikilta paljon kallisarvoista aikaa. Sitten eh, lopulliseen esityslistaan. Se on teillä edessänne. Onko puheenvuoropyyntöjä esityslistaan? No, sitten haluaisin ehdottaa seuraavaa. Ensinnäkin keskustelu Euroopan Euroopan neuvoston epävirallisen kokouksen päätelmistä on tänään kello 15.10-16.40. Ja sitten eh, komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kyselytunti on sitten 16.40-17.40 ja muut keskustelut käynnistyvät sitten kello 17.40. Ja keskustelu sitten taas Iturgais eh, Angulon mietinnöstä, jossa on kysymys jätehuoltodirektiivin soveltamisesta, on siirretty torstaille ja sitten taas torstaina suullinen kysymys vakausbondien käyttöönoton toteutettavuusta siirretään eteenpäin ja sen tilalle tulee Itorgais Angulon mietintö. Ja sitten äh, sen jälkeen, äh, kun äh, naisten tilanne sodissa Nikolain mietintö on käsitelty, sen jälkeen tulee Regnerin lyhyt mietintö. Ja sitten terveysväitteet tämä, päätöslauselmaehdotus ympäristövaliokunnalta, se tullaan ottamaan mukaan äänestykseen. Äänest, onko kukaan näitä vastaan? Kaikki nähtävästi hyvin suurella innolla tätä kannattavat, joten tämä kaikki on päätetty ja esityslista on täten hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme suoraan 30. tammikuuta 2012 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen päätelmiä julkilausumiin, Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumiin. Barroso ja Van Rompuy, tervetuloa ja annan Van Rompäylle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President, uh, dear colleagues. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana Euroopan johtajat ovat joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä hankalista toimista euroalueen vakauttamiseksi. Vaikka nämä päätökset ovat olleet välttämättömiä ja vaikka nyt